joulukuussa päätettiin istuntokausi, niin olen neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut 18 säädöstä tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä ottaen huomioon parlamentin työjärjestyksen säännön numero 74 ja tällä viikolla aion allekirjoittaa vielä kaksi säädöstä tämän saman menettelytavan mukaisesti ja nämä säädökset julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa. Ja sitten